Nyt siirrymme seuraavaan mietintöön. Edustaja Merit McGuinnessin mietintö, yhteinen maatalouspolitiikka ja maailman elintarviketuo. Teillä neljä minuuttia. Uh, thank you, Kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsen. Aloitin tämän mietinnön, kun poliittisesti tärkeä kysymys oli elintarvikkeiden hintojen nousu ja joissakin kohdin Tämä on hiukan unohtunut, mutta tämä on kuitenkin huolestuttava aihe, koska vieläkin on miljardi ihmistä maailmassa, jotka kärsivät aliravitsemusta nälästä ja 30 000 lasta kuolee köyhyyteen nälkään päivässä ja nämä ovat hirvittäviä tilastotietoja ja meidän pitääkin pohtia, miten ihmiset saavat tarpeeksi elintarvikkeita, miten tuotamme tarpeeksi. Tämä on avainkysymys. Haluaisin kiittää komissiota siitä, että on tehnyt työtä kanssani mietinnön laatimisessa ja myös monia parlamentin valiokuntia, erityisesti kehitysyhteistyövaliokuntaa, joka tietenkin on ollut tässä mukana. Neljässä minuutissa on mahdotonta tehdä oikeutta mietinnölle, mutta korostan, korostan tässä jotakin kysymyksiä, jotka uskoakseni ovat merkittäviä. Ensinnä se seikka, että yhteinen maatalouspolitiikka ja globaali elintarviketurva on samassa otsakkeessa osoittaa sitä, että vanha käytäntö kun on moitittu yhteistä maatalouspolitiikkaa ja syytetty sitä kaikista haitoista ja vahingoista kehitysmaailmassa on nyt edistynyt. Ja nyt olemme tietoisia siitä, että yhteinen maatalouspolitiikka on mahdollistanut elintarviketurvan eurooppalaisille ja se on malli. Mallinna se voi antaa oppia sille, mitä pitää saada aikaan myös kehittyvässä maailmassa elintarviketuotannon kohdalla. On erittäin selvää, että olemme saaneet maatalouden luisua, kehityksen luisua poliittisella kehitysyhteistyöagendalla viimeisenä vuosikymmenellä oli sellainen aika, kun paljon kehitysyhteistyörahasta meni siihen, että kehitettiin maataloushankkeita, elintarviketuotantoa. Näin ei ole enää nyt, vaikkakin uskon, että elintarvikkeiden hintojen noustua olemme uudelleen keskittyneet maatalouteen niin EU:ssa kuin globaalissa yhteyksissä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ne maat, joilla on resursseja kasvattaa elintarvikkeita, voivat myös näin tehdä, jotta voivat auttaa itseään ja pienviljelijöitään, jotta he voivat paikallisesti valmistaa tuottaa elintarvikkeita täyttäen tarpeet. Ei ole kyse vain peruselintarvikkeiden tuottamisesta, kuten lannokkeista ja lannoitteista ja siemenistä, vaan tarvitaan myös tietotaidon antamista viljelijöille kehitysmaissa, jotta he voivat täyttää omat tarpeensa viljelijän. Ja tässä voidaan onnistua. Meillä on Malawi ja muita maita esimerkkeinä, esimerkkeinä siitä, jotka ovat voittaneet äärimmäisen nälän tilanteen ja pystyvät valmistamaan elintarvikkeita. Tarvitaan nyt yhteistä politiikkaa. EUn kun otetaan huomioon, missä määrin se on mukana laajasti kehitysmaissa. Se pitää kehottaa maita pohtimaan omaa maatalouttaan ja tarkastelemaan sitä ja elvyttämään elintarviketuotantoa omissa maissaan. Kysyntä tarjonta on varsin herkkä kysymys, koska maailman väestö kasvaa jatkuvasti, että me joudumme tarkastelemaan näitä kysymyksiä tarkemmin. Kilpailukysymys, niin kuin olemme nähneet, elintarvike ja elintarvikkeiden ja rehun ja polttoaineen tuotannon välillä. Ja tässä meidän pitäisi tarkastella myös kehitysyhteistyökysymyksiä. Me emme ole mielestäni tehneet tarpeeksi tutkimuksen ja kehityksen kohdalla. Euroopassa olemme pyrkineet tuottamaan vähemmän elintarvikkeita ja tämän takia emme ole ehkä tarkastelleet sitä tarvetta, että pitäisi saada riittävästi maataloustuotantoa aikaan ja varmista tulevaisuus. Yksi pääviesteistä, jotka todellakin haluan välittää tässä lyhyessä puheenvuorossani, on sanoa, että maailman viljelijät tuottavat elintarvikkeita, jos heille maksetaan tästä kunnolla, joten suhde täytyy saada oikein. Meidän pitää antaa vakaa tulotaso viljelijöille. Miten tässä voidaan onnistua? Pitäisi olla vakaat hinnat ja myös varmistaa tuotantohintat, koska elleivät viljelijät saa tällaista tulokannustinta, he eivät tuota. Ja varoittaisin, yli vuosi sitten puhuimme ylikorkeista mm, elintarvikehinnoista nyt on taas kuitenkin viljaa varastoissa eikä markkinoita. Ja seuraavina kausina vielä teille tuoda tarpeeksi. Tämä saattaa pahentaa elintarviketurvaa globaalisti pitkällä aikavälillä. Tässä mietinnössä on paljonkin tavaraa. Toivottavasti kollegat voivat tätä tukea. Kiitoksia. Komission jäsen Vasiliu. Kiitoksia, herra puhemies. Komissio on tyytyväinen McGinnisin esittämään mietintöön ja siihen keskusteluun, jota on käyty eri valiokunnissa tämän päivän polttavan aiheen tiimoilta. Kyse on kaupankäynnistä, biopolttoaineesta, investointipolitiikasta, rahoituskriisistä ja ilmastonmuutoksesta ja myöskin maataloudesta. Komissio on pitkälti samaa mieltä siitä, että mistä tämä elintarvikekriisi on juontanut juurensa silloin, kun se iski vuonna 2008. Komissio tulee jatkossakin analysoimaan sitä, millä tavalla hinnat vaikuttavat energiahintoihin päinvastoin. Me tiedämme, että tämä on hyvin monimuotoinen kysymys, sillä me tiedämme, että tähän vaikuttavat monet muuttujat. Energiahinnat yhtäältä, mutta se on vain yksi näistä monista tekijöistä, mutta se vaikuttaa sekä suorasti että epäsuorasti tähän tilanteeseen. Mitä tulee biopolttoaineisiin, niin tästä keskusteltiin syvällisesti juuri viimeisen täysistunnon aikana. Ja on tietenkin selvää, että EUn ja Yhdysvaltojen politiikan välillä on selvä linkitys, eli sen suhteen millä tavalla biopolttoainetta käytetään. Me Tiedämme, että biopoltoaineiden kehityksen myötä ei saa syytä sellainen tilanne, että elintarviketuotanto siitä kärsii. Vaikkakin Euroopan unioni on päässyt lähemmäs 110 prosentin tavoitetta, niin vaikutukset hintoihin ovat aika lailla rajo, rajalliset kahdestakin syystä johtuen, sillä monen yhä useammat biopolttoaineet tuotetaan esimerkiksi äh, elintarviketuotannon jätteistä. Ja toisaalta taas tekniikat tulevat kehittymään entisestään ja minä uskon, että äh, muitakin vaikutteita tulee syntymään. Mitä tulee Euroopan unionin biopolttoainepolitiikkaan, niin se tulee tarjoamaan uusia mahdollisuuksia maailman köyhille, jotka asuvat maaseudulla ja ovat riippuvaisia maataloustuotannosta. Mutta on tietenkin selvää, että kaikki eivät hyödy tästä toiminnasta samalla, samassa määrin. Ja tästäpä syystä komissio tulee tarkkailemaan tämän tilanteen vaikutusta hintoihin ja elintarviketurvallisuuteen. Me olemme jo ryhtyneet toimeen, toimenpiteisiin maailmanlaajuisen elintarviketurvan varmistamiseksi arvioimalla juuri Euroopan unionin sisäistä ja maailmanlaajuista tilannetta. Me pyrimme poistamaan sellaisia esteitä, jotka ovat tähän asti evänneet maanviljelijöiden mahdollisuuden tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Terveystarkastuksen myötä tilanne myöskin paranee ja markkinainterventioissa tulee todellinen turvaverkkojärjestelmä. Ilmastonmuutos tuo mukanaan uusia haasteita, samoin kuin biodiversiteetti. Ne omalta osaltaan vaikuttavat myöskin kehitysmaiden tilanteeseen. Me tiedämme, että tilanne muuttuu jatkuvasti myöskin vuoden 2013 jälkeen ja me olemme keskustelleet aiheesta jo syyskuisen ministerineuvoston keskustelun jälkeen. Meidän täytyy löytää laaja-alaisempi lähestymistapa, joka varmistaa sen, että löydämme elintarviketurvan puolelta hyvin tasapainoisen ratkaisumallin. Me tiedämme, että maailmanlaajuinen elintarviketurva on viimeaikaisten tapahtumien johdosta hyvinkin ajankohtainen monissa foorumeissa. Ja me tulemme tekemään kaikkemme, jotta maaseudun kehittäminen ja maanviljely ovat sekä alue paikallis- että kansallistasolla ja että myöskin laajemmassakin mittakaavassa keskusteluiden kohteena. Lisäksi olemme keskustelleet myöskin elintarvike turvasta myöskin Afrikan unionin edustajien kanssa lokakuisessa kokouksessamme. Ja me tulemme tämän vuoden aikana jatkamaan näitä keskusteluja. Lisäksi sanoisin vielä, että komission tulee jatkaa yhteistyötä myöskin G8-maiden kanssa. Joulukuisessa kokouksessa Komissio kävi erittäin mielenkiintoisia keskusteluja YK Task Force-edustajien kanssa tästä aiheesta. Euroopan komissio tulee seuraamaan sitä, millä tavalla näitä määräyksiä, joista on sovittu, pannaan täytäntöön. Me tiedämme, että olemassa olevien suositusten täytäntöönpanolla on keskeinen merkitys. Keskeisellä sijalla on erityisesti se, millä tavalla voimme varmistaa, että pienviljelijät pystyvät toimimaan elinkelpoisella tavalla ja millä tavalla tätä kautta voidaan parantaa elintarviketurvallisuutta erityisesti heikommassa asemassa olevien ryhmien keskuudessa. Meidän täytyy löytää ratkaisu juuri markkinoiden avautumisen kautta. Ja lisääntyvän kaupankäynnin kautta saadaan myöskin lisätyä elintarviketurvallisuutta. Ja komissio todellakin toivoo, että eurooppalaisten toimielinten toimenpiteet miljardin euron käytöstä täydentävänä toimintana – johtaisi positiivisiin tuloksiin, eli että lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä saadaan hyviä tuloksia aikaiseksi ja sitä kautta saataisiin huokuteltua myöskin uusia investoijia tälle samalle tielle. Ja tammikuun lopussa järjestetään hyvin keskeinen tilaisuus ja sitä kautta voidaan päästä aivan toisenlaiseen vaiheeseen tässä Äh, aiheen keskustelussa ja näin voitaisiin puuttua maailmanlaajuiseen nälänhänän tilanteeseen. Ja komissio tulee tekemään kaikkensa, jotta tämä asia pysyy myöskin jatkossa tapetilla. Ja me Guinnessin mietintö on mielestäni erinomainen teksti, ja sillä sen avulla voidaan myöskin saada uudenlaista ulottuvuutta tähän keskusteluun tästä nimenomaista aiheesta. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt siirrymme Genoveva Grabowskan mietintöön Lissabonin sopimuksen mukaisen kansalaisvuoropuhelun kehitysnäkymät. Teillä on neljä minuuttia, edustaja Grabowska. Mike, please. I pressed. Thanks. Okay. Dziękuję, panie